Okay, everybody, can you take your seats? No niin, kaikki voisitteko pikkuhiljaa istuutua. Minulle kerrottiin, että tämä ei kestä kovin pitkään, sanoi puheenjohtaja. Minun ryhmässäni on tarpeeksi ja paikalla, joten minä välttämättä äänestä, vaan kollegani äänestävät minun puolestani. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Alinilla ei ole äänestyskorttia. Puuttuuko joltakin muuta vielä kortti? No, minä äänestän sitten sosialistien puolesta, sanoo puheenjohtaja. Okay. With, a bit of luck, we, don't... Mikäli hyvin käy, niin kaikki toimii. Mutta voisiko kaikki laittaa korttinsa koneeseen, niin nähdään, toimivatko ne. In case I have to run. Okay. Okay, so this... Sinä Karl äänestää tämä minun puolestani, eikö niin? Hyvä. Ensimmäisenä vuorossa on Liam Kwang Nokin mietintö Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa. Alin löysi aisyskortteensa, mikä on hyvä uutinen. Tän on tehty lukuisia kompromisseja, joitakin tarkistuksia on vedetty pois, joten toivottavasti emme liian nopeasti kaikki äänestävät samasta asiasta samaan aikaan. Gunnar, eikö sinulla ole korttia? Uh, Halusin vain mainita. Kun katsotaan äänestyslistaa, niin jotkut kompromisseista ovat sellaisia, että me tuemme niitä, mutta sitä ei ole eh, kirjoitettu testiin, tekstiin. Halusin vain ottaa tämän esiin. Jotkut kompromisseista saavat siis EPPn tuen. Make that sure. Minä kyllä annan merkin. Uh, uh. Selvä. Te ette ole kovinkaan näkyviä kansanpuolen ryhmänä täällä, mutta katsokaa sitten minua. Minä kyllä ilmaisen, mikä meidän ryhmämme kantamme on. Niin tämä satelliitin näköinen häkkyrä on tässä moniosainen kamera, joka ottaa täällä kuvia meistä. Moniputkinen kamera mediaa silmällä pitäen. Tämä on parlamentin palvelusta, tämä vempain. Joten nyt kaikkien kannattaa hymyillä. Ääntä ikään tästä kamerasta. Tämä kamera ilmeisesti ei enää huota ääntä, vaan pelkästään kuvaa. No niin, äänestetään. Tarkistus 50. Yritetään kättä nostamalla siksi, kunnes kädet väsyvät, mutta puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se hyväksyttiin. Tarkistus 51 puolesta se raukesi, joten näin ollen kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 53. Se on kaksiosainen. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni sekin hyväksyttiin. Tämä voidaan kyllä tarkistaa koneellisesti, mikäli haluatte. Osa kaksi koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Nopeasti nyt, herra Bulman. Joko hän painoi nappulaa? No ei sillä ole mitään väliä oikeastaan, koska puolestaan äänille 28.14 vastaan, joten se oli joka tapauksessa hyväksytty, niin ikään tämä toinen osa. Tarkistus 55. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta. Asiakin kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni sekin hyväksyttiin. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 6 puolesta vastaan tyhjää. Sekin hyväksyttiin. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B on vedetty pois. Näin ollen äänestämme tarkistuksesta 59. Siinä on tehty suullinen tarkistus, jota vihreät tukevat puolesta. Okay. Entä suullinen tarkistus? Haluatte, että äänestämme suurista tarkistuksesta pelkästään? Okay, I, I think the, the request is to vote. Uskokseni pyydettiin tänne ensin siitä, hyväksytäänkö suunnilleen tarkistus tähän mukaan. Eli hyväksymmekin suunnilleen mukaan puolesta, sen puolesta, että hyväksytään suunnilleen tarkistus vastaan. Tyhjää. Joten emme ota suurista tarkistusta mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että äänestämme alkuperäisestä tekstistä tarkistuksen alkuperäisestä tekstistä. Alkuperäinen tarkistus 59 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi D on vedetty pois. Tämä on hieman hämmentävää, joten Tarkistus 61 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E on vedetty pois, joten äänestämme tarkistuksesta 62 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 ja 65 raukeavat, joten siirrymme tarkistukseen 66 puolesta 63 hyväksyttiin, joten 64 ja 65 raukesivat. I didn't take 64, I took no, no. Emme äänestäneet tarkistuksesta 64 ollenkaan, joten nyt olemme tarkistuksessa 66. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää hyväksytty, 75 raukeaa, joten nyt kompromissi luonnos F puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten siirrymme tarkistukseen 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä muut raukeavat. Seuraavana kompromissi G, joka on vedetty pois, ja silmien tarkistukseen 81 puolesta. Gunnar, tämähän on sinun tarkistuksesi. No, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä. 83 sitten puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 84. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Votes closed. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ei hyväksytty. 21 puolesta 23 vastaan. Hylätty siis. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Käsiä kyllä nousi kovin vähän. Tarkistus 26. Siellä on suljen tarkistus present and future generations, eli nykyiset tulevat sukupolvet on sinne lisätty. Näillä sanoilla lisättynä 86 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettilausun, budjettivaliokunnan lausunto kohtaan yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voitaisiinko ottaa kaikki budjetti budjettivaliokunnan yhdessä. No siinä hyväksy kolmonen budjettivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Otsikko Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää. Vaikea sanoa, miten tässä kävi, joten tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 88. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta 19 vastaan. 89 ja 90 raukeavat näin ollen. Sitten tarkistus 91 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Tämä kannattaa tarkistaa. Kompromissi I, koneäänestys. Tämä on koneäänestys. Äänestys on vielä käynnissä. Nyt kaikki varmaan ovat äänestäneet ja äänestys päättyy. 21 puolesta, 22 vastaan hylätty joten tarkistukset sitten yksitellen. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 97 raukea 98 ei raukea puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta Ai se onkin rauennut edellisen vuoksi, eikö? Tässä lukee, että mikäli 98 hyväksytään, niin 99 raukeaa. Okay, so then we go to... So 99 falls. 99 on rauennut. But 101 can be voted, so all those in favour of 101? All those against. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja muut, jotka tähän lukun kuuluvat raukeavat, 105 on vedetty pois, joten 106 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 Asokin onkin rauennut. Pyydän anteeksi. 108 raukeiten siirrymme seuraavaan, joka on kompromissi J. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Okay, votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Minulla ei ole äänestyskorttia. Rejected anyway. Okay. Um, So it's super rejected now. No sit se on vielä suuremmalla syyllä hylätty. Sitten 115 tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kyllä se hylättiin. Kansanpuolue vastusti. Oliko Gunnar vastaan? No, ehkä pitävät 116 tarkistusta parempana. No, 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta vastaan. Nyt kovin harva käsi vain nousee. 117 vielä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Muut tähän kuuluvat raukeavat. Budjetti kohta kohtaan kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Budjetti kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneellisesti? Tarkistus 122. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 123 kai puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi. M puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Kompromissi M puolesta. Ei kun siis koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet hylätty? 21 puolesta 24 vastaan. Tarkistus 124 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissiluonnos N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten seuraavaksi tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeut sitten 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaikki muut raukeavat. Sitten 141 puolesta vastaan tyhjää hyvällä hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut raukeavat sitten 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää. Nyt en ole aivan varma. 151. Ryhmät hieman jakaantuivat, joten äänestetään koneellisesti tarkistus 151. Have you voted? Okay. Ovatko kaikki äänestäneet? 21. No, se oli hylätty joka tapauksessa. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ni- budjetti viitonen taas, miten se voi olla mahdollista? Ai, tämä oli vain toistoa. Joten budjetti kuutonen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan budjetti numero seitsemän. Äänestys alkaa. You voted. That's rejected. 21 puolesta, 24 vastaan hylätty. Budjetti numero 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Employment opinion something or other. Yeah, but it, it goes automatically. um, työllisyysvaliokunnan lausunto. Tämä on vahvistettu yhteistyö, joten tästä ei tarvitse äänestää, joten 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kohta A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale B. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa koneisesti tarkistus viisi Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty 23 puolesta 21 vastaan. 6 ja 7 raukeavat, joten tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti Kompromissi O. Yay, Kaikki äänestäneet hylätty, joten sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten tarkistus, tarkistus 11 raukeaa. 12 on yhteensopiva, joten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistusta pikemminkin kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni se hylättiin, mutta koska tämä on kompromissi, niin tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaan hylätty, joten tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää Voidaanko tarkistaa koneellisesti tarkistus 17? Again, good at this check. Nice and quick. And that is lost, 23 to 21. Amendments. hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 raukeaa. Joten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää ihan varmasti hylätty, joten tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut raukeavat. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkuusi puolesta vastaan. Kovin harva käsi nousee, joten tarkistetaan koneellisesti tarkistus 27. Koneäänestys 27. the same as 26. 26 vedettiin pois, mutta 27 on identtinen. Tämä hyväksyttiin 24 puolesta 21 vastaan ja 28 raukeaa, joten kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten seuraavana on kompromissi T, joka on vedetty pois, joten tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut raukeavat. Kompromissi U on vedetty pois, joten tarkistus 33 ja 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 raukeaa. Kompromissi V on vedetty pois, joten tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni se hylättiin. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 40-41 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa nämä koneellisesti? Tarkistus 40. Niin, 40, sanoo puheenjohtaja. Hyväksytty. 42 raukeaa. Kompromissi. Kaksois V puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Joten 43 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta. Ai hyväksyttiin. 47 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti yhden kappale B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjetti kohta C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Uskoakseni nyt voimme ottaa loppuäänestyksen koko tekstinä muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 24 puolesta 6 vastaan ja 14 tyhjää. Hyväksytty. Okay, so that's in favor. so it's actually 26, no 25. Ei kun 25 puolesta. Herra Hans-Peter Martin. Minulla äänestyskorttia, olisin muuten äänestänyt tyhjää, joten tyhjää ääni oli 15. Mr. Gok, you wish to the floor? Yes, rapporteur. Herra Gog, olkaa hyvä. Je voulais juste dire deux mots. Euh. Halusin sanoa aivan lyhyesti, äh, koska olen äänestyksessä esittelijänä. Haluaisin äh, osoittaa kiitollisuuteni. Minä olen pettynyt äh, tähän tekstiin, niin kuin arvaatte. Tietyt asiat joutuvat kompromissin kohteeksi, mutta nyt hiukan on spekuloitu ja me emme ole vieläkään kriisistä päässeet. Olen pahoillani siitä, ettei päästy kunnianhimoiseen kompromissiin, jonka avulla voidaan parantaa taloushallintoa unionissa ja siitä syystä minä ja toverini me äänestimme tyhjää loppuäänestyksessä haluaisin nyt ennen täysistuntoa vielä jatkaa keskustelua kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja olen aivan vakuuttunut siitä, että me kaikki yhdessä pääsemme vielä tasapainoisempaan tulokseen. Kiitoksia. Well, um thank you for that statement on behalf of the rapporteur, and I think that concludes. Uh... Niin, haluan puhua nyt esittelen puolesta tämä päättää äänestyksen tänään, joten toivotan teille hyvää iltapäivää. Siis. Ja se, mitä siitä on jäljellä.